Nyt siirrymme äänestysselityksiin. Lähdemme liikkeelle niistä selityksistä, joita emme ehtineet kuunnella eilen. Äänestysselitykset sen jälkeen tämänpäiväisistä äänestyksistä. First item is the... Ensimmäinen kohta on päätöslauselma Välimeren alueesta ja tarpeesta saada holistinen lähestymistapa maahanmuuttoon. Ensimmäisenä puhujana edustaja Luke, yksi minuutti. Mr. Luke, The next speaker is, uh, Miss uh, Jill. Seuraava puhuja on edustaja Jill. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. The next speaker is Mrs. Ferrara. Edustaja Ferrara, seuraavaksi. Kiitoksia, puhemies. Ongelmat, jotka liittyvät Välimeren maahanmuuttovirtoihin, ovat ongelma, joihin pitäisi tarttua tehokkaammin, ja meillä pitäisi olla Euroopan lähestymistapa tähän ilmiöön. Meillä on kunnianhimoisia tavoitteita, mutta meillä pitää olla toimia, jotta voidaan välttää Välimeren tragedioita. Meidän täytyy miettiä laillisen maahanmuuton tehostamista. Monet rikolliset käyttävät hyväkseen näiden ihmisten epätoivoa ja he rikkovat ihmisarvoa, ihmisoikeuksia. Meillä pitää olla eurooppalaisia sääntöjä, meillä on Dublinin asetus ja hyvin nopeasti meidän täytyy katsoa, mitä maahanmuuttajat tarvitsevat. Meidän täytyy tehostaa valvontaa, meidän täytyy parantaa turvapaikkamenettelyitä. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja Italiassa on katsottu, miten on käytetty väärin näitä vastaanottoon varattuja resursseja. Meidän täytyy muistaa, että tähän liittyy järjestäytynyt rikollisuus ja meidän täytyy tehostaa valvontaa ja EUn pitää keskustella nyt siitä, millä tavalla voidaan muuttaa maahanmuuttopolitiikkaa ja minä haluaisin tukea tätä päätöslausumaa. Kiitos. The next speaker is, um... Seuraava puhuja listalla on herra Schulze. Olkaa hyvä. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herra puhemies, hyvät kollegat. Pakolaistilanne Välimeren alueella muuttuu aina vain pahemmaksi. Islamilaisen valtion sota Syyriassa ja Irakissa, samoin kuin myöskin vaka- epävakaa poliittinen ja taloudellinen tilanne Pohjois-Afrikassa johtaa siihen, että hyvät useimmat ihmiset pakenevat Eurooppaan – Masik valtuuskunnan jäsenen seuraan tilannetta Syyriassa hyvin tarkkaan. Meidän pitää auttaa näitä ihmisiä ennen kaikkea paikan päällä, mutta myös niitä, jotka jo ovat tulleet Eurooppaan. Tärkeää on, että kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot suorituskykynsä mukaisesti antavat tukea toisilleen, niin kuin SEUT-artiklan 18 mukaan on tilanne. On katsottava pakolaisvirtoja, muuten me asetamme liikaa vaatimuksia väestölle jäsenvaltioissa kehotan, että komissio myöskin pakolaispolitiikan suuntaamisessa ottaa tämän huomioon ja etsii sopivia toimenpiteitä. Kiitos. Thank you. The next... Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Giuffrida. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Tuin tätä päätöslauselmaa, koska kyse on pienestä, mutta tärkeästä askeleesta eteenpäin jotta voimme puuttua ongelmaan, joka liittyy maahanmuuttoon. Ja me emme enää voi toimia tässä pyhästi. Tämä on kirjallinen asia, josta on tullut rutiini, ja tämähän on hyvin tekopyhä tilanne. Meidän täytyisi nyt selkeästi katsoa, mitä kaikkea pitää vielä tehdä, ja meidän täytyy määritellä, mikä on Tritonin tulevaisuus, koska Italiahan on toiminut hyvin tehokkaasti Mare Nostrum-hankkeessa. Ja meidän täytyy kantaa vastuumme tasapuolisesti. Frontexilla pitää olla esimerkiksi Sisiliassa toimintaa tai jossain Välimeren maassa, johon valtaosa maahanmuuttajista tulee. Meidän täytyy löytää uusia maahanmuuttoväyliä, jotka ovat laillisia, ja on erittäin kiireellistä, että katsotaan, millä tavalla voidaan tarkistaa tätä alkuperämaastatusta, ja meidän täytyy estää uusien tragedioiden tapahtuminen arvoisa puhuja hyvä. presidenta. Kiitos puhemies. Me äänestimme tämän päätösman puolesta, koska olemme hyvin dramaattisesti näkemässä, mikä on maahanmuuttajien tilanne, jotka pyrkivät tulemaan Eurooppaan. Minä tulen Valesian alueelta, Välimeren alueelta ja sanoisin edustan myöskin eh, Andalusian, Valerien, Seudan ja Median tovereita, joissa tilanne on vielä dramaattisempi on, tarvitaan laajaa yleiskasvavaa keskittymistä koko maahanmuuttoon. Niin, ja me, on tärkeää, että Euroopan niin ottaa vastuun politiikasta suhteessa näihin maihin, joista nämä maahanmuuttajat tulevat. Ja on, siinä katsotaan tarkkaan sitä, että tutkitaan, mikä on meidän yhteistyöpolitiikkamme, koska vain yhteistyöpolitiikka, joka todella tukee niitä maita, joista nämä ihmisparkat, köyhät ihmiset tulevat ja jotka haluavat parantaa omaa elämäänsä, joilla todellakin kohennetaan, kohdennetaan ihmisten elämää ja tulevaisuutta näissä maissa, jolloin voidaan puuttua tähän pakolaisvirtaan. Thank you, the next... Kiitos. Seuraava puhuja, edustaja Anno Tuh, olkaa hyvä. Monsieur, monsieur le Président, mes chers puhemies, hyvät kollegat, aivan niin kuin kollegat kansallisesta rintamasta, minä äänestin tätä päätöslausumaa vastaan. Se ei tartu perusongelmaan, joka liittyy massamaahanmuuttoon Euroopassa. Euroopan unioni, onko se pystyvä valvomaan äh, tuhansia kilometriä rajojaan sekä maalla että merellä 28 jäsenvaltion osalta? Ja onko se kompetentti tekemään tätä tehtävää? Vastaus tietenkin ei sen jälkeen, kun Schengenin sopimukset tulivat vastaan, Euroopan unioni on epäonnistunut kaikessa siinä, mihin se on ryhtynyt ulkorajojen valvonnan alalla. Laittomien maahanmuuttajien määrä tulvii eteläisiltä rajoilta ennen kuin sitten maahanmuuttajat siirtyvät muihin maihin, erityisesti Ranskaan. Joka vuosi yli tuhat laitonta maahanmuuttajaa Nitsasta, josta minä olen valittu, siirtyy Ranskan puolelle Italiasta. On nyt aika todeta tämä epäonnistuminen ja heti kumota Schengenin sopimukset, jotta kansalliset viranomaiset voivat valvoa rajoja. The next speaker is uh, Madame... Seuraava puhuja, Tundua Ruis. Olkaa hyvä. Hänellä paikalla. Sitten edustaja Matera, olkaa hyvä. She's not here either. Hänkään ei ole paikalla. Koitetaanpa seuraavaa. Edustaja Mlinar, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä tuin tätä päätöslauselmaa koskien Välimeren tilannetta. Kun katsotaan maahanmuuttotilannetta, niin ainoa oikea toimintatapa, jotta voidaan vastata näihin haasteisiin, joita EU:ssa on, kun ajatellaan maahanmuuttoa, niin maahanmuuttovirrat ovat rakenteellinen ongelma Euroopan unionissa. Ulkorajojen valvonta ja turvapaikkapolitiikka vaikuttavat ihmisoikeuksiin koskien maahanmuuttajia ja Välimeren tilanne muistuttaa meitä tästä joka päivä. Meidän täytyy siis kiireellisesti miettiä uutta strategiaa liittyen lailliseen maahanmuuttoon. Ja tässä yhteydessä suosittelisin että tuette Itävallan ehdotusta edistää solidaarisuusperiaatetta näissä kysymyksissä. Kiitos. Madame Thomas. Kiitos. Edustaja Tomasic. She's not here, madam. Hän ei ole paikalla. Kinichi, olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitoksia, puhemies. Mehän kaikki nyt tiedämme, että jos halutaan puuttua maahanmuuttoongelmiin, niin meidän täytyy toimia koordinoidusti monissa kysymyksissä. Meidän täytyy puuttua lähtömaiden ongelmiin, köyhyyteen, vainoon, sotiin. Ja meidän täytyy nopeasti tehdä kaikkemme, jotta voimme pelastaa henkiä välimerellä. Ja meidän täytyy myöskin torjua rikollisjärjestöjen toimintaa. Meidän täytyy vahvistaa laillisia maahanmuuttoväyliä Euroopan ja meillä pitää olla myöskin yhteinen turvapaikkajärjestelmä. Näistä kaikista on puhuttu päätöslauselmasta, josta äänestettiin. Se nyt ei ole mikään täydellinen ja kaiken kattava ratkaisu, mutta se on kuitenkin hyvä askel eteenpäin. Ehkä paras asia, minkä parlamentti voi tehdä, jotta jotta voimme hyväksyä näitä toimia ja miettiä painopistealueita. Ja meidän täytyy pyytää, että jäsenvaltiot ja komissio toimivat näiden suositusten mukaisesti. Ja sen vuoksi äänestin tämän päätöslausuman puolesta. Kiitos. Edustaja Stehovski, olkaa hyvä. Uh, Kiitos, puhemies. Minä haluaisin sanoa seuraavan hyvin tärkeän kommentin yhteydessä tähän asiaan. Lokakuussa 2013 Euroopan parlamentti hyväksyi pääsemään, koski muuttovirtoja välimerellä. Tuon jälkeen neuvosto loi välimerityöryhmän, joka jälkeen tuli lukuisia tiedonantoja komissiolta. Minusta päätösasema on hyvä, koska monilta kannalta katsottuna siinä otetaan hyvin monitahoinen lähestymistapa joka tähtää monimuotoisen ratkaisuun, josta kaikki jäsenvaltiot voivat olla yhtä mieltä. Minun viimeinen toivomukseni ensi vuotta varten on, että me etsimme ratkaisua, josta me demokraattiset puolueet täällä parlamentissa voimme olla yhtä mieltä. Jos me demokraatteina emme puhu maahanmuutosta, jätämme tämän aiheen populisteille, nationalisteille, ja se varmastikaan ei auta. Kiitos ja kaikkea hyvää ja hyvää joulua teille. Kiitos. Kiitos, edustaja Tsehovski. Seuraavana puhuvana edustaja Moretti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Olen tyytyväinen eilisestä äänestyksestä. Meillä pitää olla integroitua politiikkaa maahanmuuttoasioissa ja joka päivä on yhä selvempää kaikkien meritragedioiden jälkeen, että meillä pitää olla kaiken kattava lähestymistapa maahanmuuttokysymyksiin. Kaikkien jäsenvaltioiden pitää kollektiivisesti kantaa vastuunsa näistä ikävistä tapahtumista. Meidän täytyy toimia solidaarisesti ja sitoutuneesti. Meillä täytyy olla konkreettisia ratkaisumalleja, jotka puuttuvat etupäässä näihin syihin eikä vaikutuksiin. Meidän täytyy löytää uusia laillisia maahanmuuttoväyliä ja meidän täytyy kehittää yhteistyöstrategiaa kolmansien maiden kanssa. Välimeri on muuttunut hautausmaaksi, joukkohaudaksi, jossa on tunnistamattomia ruumiita – meidän täytyy kiireisesti toimia tässä kysymyksessä ja meidän kaikkien täytyy nyt ymmärtää, että rajavaltiot eivät yksin pysty enää hallinnoimaan tätä tilannetta. Kiitos. Thank you. Now, Kiitos. Nyt kollegat, voimme siirtyä Kinsin mietintöön ja äänestysselityksiin. Ensimmäinen puhuja on edustaja Jurek. Dziękuję pani przewodnicząca. Podjęliśmy... Kiitos. Me olemme päättäneet tehdä asociaatiosopimuksen Georgian kanssa. Minä äänestin tämän puolesta, sillä kaikki, mikä tukee maita neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, mitä se tukee, mutta minun täytyy kuitenkin sanoa, että olen sitä vastaan, että joku sanoo, että olemme nyt sitten suuntaamassa myöskin homoseksuaalisen ideologian Georgiaan ja pakottamassa sen omaksumaan tätä Georgia Tbilisin tuhannet asukkaat taistelivat, olivat mieltä että vastaan se, että syytetään Georgiaa homofobiasta, on uskomatonta. Ajatellen niitä jäsenvaltioilla on oma kantansa tässä asiassa. Minä sanoisin, ei pidä hyväksyä äärimmäisten sosialistien kulttuuria. Äänestäkää sen mukaisesti kuin Euroopan unionin perustajaisät olisivat äänestäneet. The speaker is Mr. Seuraava puhuja, edustaja Pospisil, olkaa hyvä. Ja jako poslanec eh, Kiitos puhemies. Tsekin tasavallan edustajana entisestä kommunistisesta maasta, jolla on traagisia kokemuksia Neuvostoliitosta. Pidän tervetulleena sitä, että olemme nyt hyväksyneet ja tukeneet assosiaatiosopimusta Georgian kanssa. Olemme avanneet tien tälle maalle, joka toimii Venäjän vaikutusvallan alla ja joka pyrkii demokraattisten valtioiden joukkoon. Pidän tätä päätöslauselmaa hyvin tärkeänä on oleellisen tärkeää, että EUn politiikka tukee näitä entisiä kommunistisia satelliittivaltioita ja mahdollistaa sen, että niistä tulee oikeusvaltioita, joissa vallitsee demokratia ja vauraus. Hiljan olemme tukeneet Moldovaa samalla tavalla. Tällä kertaa kyse on Georgiasta ja toivon, että tämä sopimus edistää Georgian kansan hyvinvointia ja oikeusvaltion kehittymistä maassa. Minä katson, että tämä on tarpeellinen askel ja olen iloinen, että meidän politiikkamme suuntautuu Itä-Euroopan ja Aasian kehittämiseen. Toivon, että tämä suuntaus jatkuu. Kiitos. Thank you, next speaker. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Zdanoka, olkaa hyvä. Uh, eh, Mrs. President, I voted... Puhemies, äänestin tätä päätösasemaa vastaan. Siinä jaetaan Eurooppa samoin Etelä-Kaukasian alue erityisesti. Meidän täytyy katsoa, että tämä ehdotus on nöyryyttävä. Se, että olisi EUn ja tämän alueen välinen sopimus on samanlainen. Abkaasia on mainittu miehitettynä alueena ja Venäjää pyydetään holvettamaan miehityksensä eu tutkimus on osoittanut, että avoimet vihamielisyydet ovat käynnissä. Tämä ei ole Venäjän etujen mukaista. Siksi EUn sitoutuminen itäiseen kumppanuuteen edistää vaurautta, josta kaikki alueen maat hyötyvät, mutta se on kyseenalaista arvoisa Seuraava on Peter puhemies. Minä äänestin sopimuksen puolesta, koska se on yksinkertaisesti alkua, ja kuten täällä on sanottu, se on historiallinen. Miten voitaisiin tehdä maailmasta parempi? Maailmasta tehdään parempi sillä, että kunnioittavasti kohtelee toinen toista, että myös osoittaa kunnioitusta ja että luo luottamusta. Ja minulle tämä on luottamusta luova toimenpide – me luomme vaihtoehtoja alueelle, vaihtoehtoja tuelle maalle ja yhdessä voimme tehdä maailmasta hiukan parempaa. Ja minusta, minusta tässä mielessä tämä on todellakin hyvä hetki ajatella myöskin tulevia assosiaatiosopimuksia, joissa me voimme edistää myöskin poliittisia arvojamme muillekin alueille, pelkästään taloudellisia arvoja. Ja minusta tämä merkitsee sitä, että emme jätä tätä aluetta yksin. Thank you, Mr. Kiitos, edustaja Jaar. Seuraavana puhujana edustaja Hannan. Thank you, Madam Kiitos, varapuhemies. Me emme saa sallia Ukrainan kriisin läheisyyden sokeuttaa meitä muiden Putinin aiheuttamien toimien näkemiseltä. Kyse on suvereenista naapurimaasta. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään alueiden liittämisestä, vaan tässä on kyseessä isommakin kysymys. Jos voin ajatella 1800-luvun venäläistä ajattelua, niin kyse on siitä, äh, miten toisaalta venäjämieliset ja toisaalta länsimieliset taistelevat. Jotkut haluavat liberaalia yhteiskuntaa, toiset taas autokraattista yhteiskuntaa. Kyseessä on viime kädessä oikeusvaltion periaatteesta Totta kai Georgian kansan, aivan niin kuin Ukrainankin kansan, täytyy itse tehdä omat päätöksensä. Mutta jos he päättävät eh, siirtyä länsimieliseen liberaaliseen suuntaan, niin meidän on velvollisuus tukea heitä. Aseitten ei saa koskaan antaa vaikuttaa tähän. Thank you, next speaker. Kiitos seuraava puhuja, herra Wolf. Thank you, Madam Deputy. Kiitos, varapuhemies. Jälleen kerran tämä sali on äänestänyt ehdotuksen puolesta, joka lisää kasvavaan neokolonialismiin Euroopan unionissa ja tukee sen imperialismia. Seuraukset, jotka tällä on tänä jouluna, tulevat olla nauret, olisivat naurettavia, jos kysymys ei vakavasta asiasta. Minun vaalipiirissäni on kaupunki Stockwood. Tuhannet ihmiset tänä vuonna pyrkivät saamaan jotenkin kotinsa lämmityksiä, etsivät ruokaa, he etsivät ruokaa erilaisista jakelupisteistä. Ja tänään tämä talo päätti, että se vie rahaa Euroopan unionista ja antaa sen diktaattoreille ja byrokraateille Georgiassa sopimuksien kautta. Te otatte rahaa ja ruokaa minun vaalipiirini äänestäjien suusta ja annatte sen ahneille Georgiassa. Minä äänestin tätä esitystä yhdessä puolueeni Ukipin kanssa, koska me emme usko EU imperialismiin me emme usko, että jos viedään rahaa köyhiltä, että, ja annetaan sitä rikkaille, että se on hyväksi. että Stockportin ihmisillä ei tule olla köyhä joulua vain siksi, että Georgian rikkaat haluavat rikkaan joulun. Next speaker, Sean Kelly. Seuraava puhuja on Sean Kelly, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia, puhemies. Minä tuin tätä esitystä ja äänestin ryhmäni mukana. Tämä on merkittävä päivä ja oli merkittävä, että täällä oli Georgian presidentti ja entinen presidentti todistamassa tätä historiallista päätöstä, jota valtaosa parlamentin jäsenistä tuki. Tietysti toiset ovat eri mieltä, heillä on oikeus omaan mielipiteeseensä, mielipiteeseensä ja demokratia pohjautuu enemmistöön. Georgialla on myöskin demokraattinen oikeus kääntyä länteen eikä tulla yhä enemmän idän kuristamaksi. Ja meidän täytyy täällä Euroopan parlamentissa todeta, että me haluamme ja toivomme, että kaikki kansat ovat vapaita, kaikki hallitukset voivat tehdä itsenäisesti päätöksiä ja me tuemme tätä kaikkialla maailmassa. Tämä on hyvä päivä Georgialle ja hyvä päivä Euroopan unionille. Kiitos. Thank you, Mr. Kelly. Kiitos, edustaja Kelly. Nyt Siirrymme toiseen mietintöön. Kyseessä on suositus Mamikinsiltä ja aiheena assosiaatiosopimus Georgian kanssa. Ensimmäinen puhuja on Pospisil, olkaa hyvä. Pani prezidentko, já jsem svůj postoj již proto řeknu pouze jednu... Kiitos puhemies, olen jo edellisessä puheenvuorossani ilmaissut kantani, mutta toistanpa vielä, että on hyvä, että tämä assosiaatiosopimus ei sisällä, ei käsittele pelkästään talouskysymyksiä, eikä pelkästään tulli- ja vapakauppakysymyksiä, vaan siinä myös keskitytään oikeusvaltion periaatteiden kehittämiseen Georgiassa. Tässä säännellään myös tarjouskilpailu julkisia hankintoja. Minä olen Tsekin tasavallan entinen oikeusministeri ja näin ollen tiedän, että assosiaatio Euroopan kanssa ei koskettele pelkästään talouskysymyksiä, vaan kyse on myös muista aiheista. Siitä, että kehitetään demokraattista yhteiskuntaa. Tuin tätä hanketta. Kiitos, kiitos ja viimeisenä puhujana edustaja Coburn. Minä äänestin assosiaatiosopimusta vastaan. EU on puuttumassa entisen Neuvostoliiton alueelle ja tätä kautta syntyi kriisi Ukrainassa. EU on nytkin myös sotkeutumassa Georgian asioihin tämän asioitopimuksen myötä. Georgia vielä 2008 oli sodassa Venäjän kanssa. Ukipista tuntuu siltä, että EU on nyt jälleen kerran lisäämässä tulta öljyn hinnan putoamisen myötä ja myöskin ruplan arvon laskiessa Venäjä ja sen johto ovat hyvin epävakaassa tilanteessa, joten on kaikkea muuta kuin viisasta provosoida herra Putinia, joka huolimatta talousongelmista on tilanteessa, jossa hän on enemmän tankkeja kuin EUlla on, eli ei yhtään. Paronitar Ashton, joka oli vaarallinen amatööri, niin sanottu euroministeri, ulkoministeri heitti sodan varjon koko Euroopan ylle. Ja tästä seurasi Rooman ruplan arvon, me halua, että nyt toistuu se, mitä on aiemmin tapahtunut, ja että rakennetaan EUn imperiumia. Tämä on hyvin vaarallista ja typerää. Tällä provosoidaan Venäjän karhu. Hyvät kollegat, istunnon pöytäkirjat toimitetaan parlamentille hyväksyttäväksi seuraavan istunnon